voimme tehdä aika nopeasti loppuyhteenvedon, mutta meille yhteispäätösmenestely ei ole sitä, että neuvosto laatii säännöt ja parlamentti sopeutuu siihen. Kiitos rouva puhemies, kiitos rouva Goulart. Keskustelu tästä on päättynyt ja huomenna äänestämme kello 12. Sitten seuraava keskustelu. Eli Pallonen mietintö. Julkinen talous emussa 2011 ja 2012 Eli ensimmäisen puheenvuoron saa Pallone neljä minuuttia. Presidente. Kiitoksia puhemies. Heti aluksi haluaisin kiittää sihteeristöä ja kaikkia varjoesittelijöitä, koska tässä on työtä tehneet hyvät henkilöt, jotka ovat miettineet yhteishyvää ja haluaisin kiittää heitä myöskin siksi, että olemme sitä mieltä, että tällä hetkellä EUn tilanne on aika huolestuttava. Taloutemme eivät vielä ole selvinneet kriisistä ja siksi meidän täytyy miettiä soveliaita toimia. Ja kriisi on aiheuttanut julkistalouteen epätasapainoa ja se on pahentanut jäsenvaltioiden välisiä eroja. Vaikka BKT on nousussa tänä vuonna, niin lyhyen aikavälin ennusteet ovat vielä aika heikkoja. Tästä kriisistä on tulossa myöskin sosiaalinen kriisi, ja meidän täytyy miettiä esimerkiksi työttömyyttä, joka on nyt jo 11 prosentin tasolla. Ja meidän täytyy nyt kiireellisesti toimia. Euroopan on nyt palattava kasvuuralle. Meidän täytyy miettiä uutta taloushallintoa Euroopassa. Ja Sixpack ja ohjausjakso ovat vahvistaneet finanssipolitiikan valvontaa ja myöskin makrotalouden hallinnointia. Ja rahoitusmarkkinat ovat vakaampia, mutta tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Meidän täytyy vauhdittaa uudistusten toteuttamista. Esimerkiksi me tulee Jubackin, kuten Reen aikaisemmin totesi, myöskin muiden menettelyiden kohdalta. Ja meidän täytyy saada aikaan pankkiliitto, joka toisi enemmän vakautta EUn rahoitusmaailmaan. Meidän täytyy miettiä muitakin keinoja selvitä talouskriisistä ja meidän täytyy vähentää sen vaikutuksia reaalitalouteen. Ja meidän täytyy saada julkinen talous kestävämmälle pohjalle ja kasvuuralle. Meidän täytyy saada julkiset taloudet kuntoon. Se on ennakkoedellytys, jotta Euroopan talous saadaan parempaan kuntoon. Meidän täytyy toimia niin, että kriisi vaikuttaa mahdollisimman vähän Euroopan kansalaisiin ja yrityksiin, ja siksi korostaisin, kuinka tärkeää on se, että toimimme sillä tavalla, että vähemmän, vähennämme menoja emmekä niinkään lisää verotusta. Meidän täytyy miettiä kaikkia menoja, kaikkia, kaikkia tuhlausta, kaikkea, mitä, mikä liittyy julkiseen hallintoon ja tehottomuuteen eri hallinnon tasoilla. On erittäin tärkeää ylläpitää investointeja ja tuotantoon liittyviä menoja, tutkimusta ja koulutusta, innovaatioita ja meidän täytyy myöskin torjua veronkiertoa. Meidän täytyy siis toimia niin, että leikkaamme sellaisia menoja, jotka eivät ole tuottavia, eikä pidä nostaa veroja. Tähän mennessä verotuksen nostaminen on ollut helppo ratkaisu hallituksille – ja meidän täytyy kuitenkin leikata velkoja mahdollisimman nopeasti, joten nyt on tarpeen, että ryhdymme toimiin, jotka eivät vaikuta kielteisesti Euroopan talouteen. Mutta tämä ei riitä. Meidän täytyy tervehdyttää julkisia menoja ja myöskin monissa maissa täytyy tehdä rakenneuudistuksia, jotta voidaan edistää talouskasvua ja päästä tavoitteisiin, joista on nyt mietitty josta on päätetty 2020 strategian puitteissa. Meidän täytyy vähentää työn verotusta ja meidän täytyy edistää yritysten toimintaa, parantaa kilpailukykyä ja meidän täytyy myöskin lisätä investointeja, jotta voimme stimuloida tuottavuutta. Säästötoimet ovat vaikuttaneet perheisiin ja hidastaneet yritysten tuottavuutta – ja meidän täytyy katsoa, miten toimimme oikealla tavalla sisämarkkinoilla. Kiitos. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Ihan aluksi haluan kiittää esittelijää Pallonea, joka on tehnyt tämän tärkeän mietinnön hyvin joka on hyvin tärkeä osa liittyen talous- ja rahaunioniin. Ymmärrän, että on ollut paljon jännittynyttäkin keskustelua liittyen tähän asiaan, ja tämä heijastelee Euroopan vaikeaa tilannetta, kriisiä, jota on analysoitu komission raportissa 2011-2012. Olen pannut merkille sen, että tämä mietintöluonnos luonnos sanoo, että se, että julkinen talous pysyisi vakaana, se on tärkeää. Ja mietinnössä ja päätöslauselmassa myöskin painotetaan sitä, että on tärkeää, että Euroopan unioni tekee työtä, jotta se voisi vakauttaa talouden, julkisen talouden hallintaa. Komissio on myös samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että tällainen talouden vakauttaminen on toteutettava maakohtaisilla tavoilla ja eri tavoilla, jotta voidaan saada kasvu pysymään kunnossa ja jotta myöskin otetaan huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tämä on komission ilmaiseman kannan mukainen vuosittaisessa kasvuraportissa viime marraskuussa tästä puhuimme. Tätä mietintöä on arvioitu myönteisesti, mutta kuitenkin voisin sanoa, että tällä hetkellä joitakin pyyntöjä on jo otettu huomioon. Erityisesti komissio on jo toteuttanut tällaisen maakohtaisen, melko yksityiskohtaisen suosituksen jäsenvaltioille, jossa analysoidaan tai myöskin analysoi euroaluetta kokonaisuudessaan ja on julkaisee arvioinsa näistä rakenteellisista vakauksista tai vakauksista tilante, tilasta jäsenvaltioissa. Hyvät jäsenet, tulevina kuukausina meillä tulee vielä olemaan vaikeuksia, koska talous on edelleen heikko ja kansalaiset tuntevat kyllä kriisin vaikutukset edelleenkin. Mutta viimeiset indikaattorit osoittavat, että tiettyä vakauttakin on ja luottamus rahoitusmarkkinoihin lisääntyy jatkuvasti. Tämä näkyy siinä, e, kuinka tietyt tilastot ovat menneet alas Irlanti, Italia, Espanja. Luottamus on noussut, kun on tehty työtä Euroopan tasolla jäsenvaltioissa ja myöskin Euroopan keskuspankin päätös valvoa näitä transaktioita on vaikuttanut asiaan. Mutta alijäämät, niitä, ne ovat menneet alaspäin 6 prosentilla 2010 kolmeen prosenttiin viime vuonna ja niiden pitäisi laskea vielä noin kahdella prosentilla tänä vuonna. Tämä on myöskin tulosta tietyssä määrin siitä työstä, jota on tehty talouden ohjauksen vahvistamisessa Sixpack-paketin yhteydessä yhteistyössä komission, parlamentin ja neuvoston kanssa. On ehkä hieman vähemmän syytä pessimismille tämän vuoden alussa, mutta silti emme kuitenkaan nyt voi vielä huokaista helpotuksesta. Meidän pitää edelleen jatkaa uudistuksia talouden alalla ja talouksien vakauttamista päättäväisesti. Ja juuri näistä syistä me ehdotimme tämän raha- ja talousunionin tiivistämisen ja meillä on tiettyjä ohjauslinjoja, jotka voivat auttaa kansalaisia ja saada e- kasvuun raiteilleen ja työpaikkojen luomiseksi. Ja sitten ihan lopuksi haluan vielä lopettaa sillä, että haluamme edetä tässä suunnitelmassa ja nyt toistan hieman itseäni ja jaan teidän kantanne siinä, että meidän pitää täytäntöön panna esimerkiksi Tupac-aloite ja muita aloitteita ja tämän täytäntöönpano riippuu monistakin päätöksistä, jotka liittyvät tähän kokonaisprosessiin. Ja tietysti Euroopan parlamentti ja sen poliittiset ryhmät ja jokainen parlamentin jäsen on tässä asiassa tärkeässä asemassa. Kiitoksia. Sitten ryhmille puheenvuorot Karas, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin sanoa jotain esityslistaan. Jos me haluamme ottaa kaikki nämä toimenpiteet tosissamme, herra valuuttakomission jäsen, niin silloin te olette oikea ehdokas euroalueen puheenjohtajapaikalle ja samoin myös uudeksi Euroopan unionin valtiovarainministeriksi. Mutta silloin meidän täytyy saada komissio ja neuvosto vahvistamaan valuutta-asioista vasta- va- raha-asioista vastaavan komission jäsenen asemaa. Eikä tässä ole kysymys vain siitä, että me haluaisimme tavallaan uudelleen määritellä jäsenvaltioiden budjettipolitiikan suhteessa unioniin. On erittäin tärkeää, että budjet, jäsenvaltioiden budjettipolitiikka äh, tavallaan laaditaan niin, että huomioidaan myös alueelliset ja paikalliset hallitukset ja budjetit. Meillä on eh, Euroopan ohjausjakso, sen toimeenpano, six-pack, two-pack eh, ja eh, talouspoliittinen sopimus. Kaikki nämä, kaikki on toimeenpantava ja me tarvitsemme niitä, jotta voimme vahvemmin koordinoida budjettipolitiikkaa me tarvitsemme tätä uudistusta, jonka olemme käynnistäneet niin, että me saamme toimeenpantua nämä uudistukset ja saamme sitä kautta välttämättömät rakennemuutokset ja parannukset, jotta voimme pitää budjetteja kurissa. Ei ole tärkeää valvoa ainoastaan valtioita, jos meillä samanaikaisesti ei ole näkymä sitä, mitä tapahtuu alueellisella tasolla ja alueellisissa yksiköissä. Me tarvitsemme kokonaiseurooppalaista valvontaa ja seurantaa. Ja meidän täytyy myös vetää johtopäätökset viime vuosien kehityskuluista ja ohjelma, jolla voimme välttämättä välittömästi reagoida. Mietintö on hyvä. Kiitos sitten Podimata puolitoista minuuttia. Komission jäsen. On onnellinen sattuma, että puhumme Pallonen mietinnöstä ja julkisesta taloudesta tänään, eli samana päivänä, kun tänään on käyty tärkeää keskustelua Itävallan liittokanslerin kanssa Euroopan tulevaisuudesta. Keskustelussa on nyt käynyt ilmi, että jos me haluamme, että EUlla on tulevaisuutta, niin meidän on annettava ensisijainen rooli kansalaisille ja meidän on parannettava demokratiaa ja parannettava sen laadua, laatua. Meidän pitää vähentää epätasa-arvoa, meidän pitää lisätä sosiaaliturvaa ja meidän on pidettävä kiinni sosiaalisäännöstöistä kaikilla tasoilla sosiaalikysymyksissä, ympäristökysymyksissä eikä pelkästään rahoituskysymyksissä. Ja meidän täytyy toimia myöskin konkreettisesti eikä ainoastaan puhua näistä asioista. Rahoitusohjelmissa on muistettava ympäristö ja sosiaalioikeudet on muistettava myöskin rakenneuudistuksissa. Niiden avulla voidaan vahvistaa suhteellisia etuja Euroopassa. Tehän tiedätte, että joissain valtioissa on toteutettu näitä ohjelmia, mutta niissä ei ole päästy tähän tasapainoon, jota kuvailisin. Eli nyt pitäisi toimia niin, että voidaan löytää tämä tasapaino. Se on ainoa tapa edetä, jotta Euroopalla olisi tulevaisuus ja jotta emme aina pitäisi kaikki samoja puheita, jotka liittyvät kestävyyteen ja Euroopan tulevaisuuteen ja siihen, että kansalaisten luottamus heikkenee. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Tremosa Ibalses, kaksi minuuttia. Dear colleagues, dear... Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, kollegat, miten huolehtia julkisesta rahoituksesta niin, että ne ovat kestäviä? Se on tämä kaikkein tärkein tämän vuosisadan asia. Ja jotkut tässä parlamentissa uskovat, että että kulujen leikkaaminen on tehokkaampaa kuin verojen nostaminen, mikäli ne ovat kasvuun suuntavia. Tässä mietinnössä tuodaan esiin myös se, että on tärkeää pyrkiä keräämään lisää tuloja esimerkiksi äh, estämällä veronkiertoa. On äh, sen lisäksi kaksi mielenkiintoista ajatusta, jotka haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin tämä parlamentti sanoo, että alueet, joilla, äh, alueilla ei olisi vastuuta talousalueella, jota rahoitetaan vain keskusvaltiotasolta, yleensä epäonnistuvat helpommin näissä vakauspyrkimyksissä. Näistä syistä, siis tässä ei ole kysymys todellisesta verotuksellisesta uudistuksesta, johtaa esimerkiksi suuriin ongelmiin Espanjassa. Toinen ajatus. Ministeriöt, joilla ei ole konkreettisia toimivaltuuksia on eliminoitava. Ei ole, niillä ei ole mitään äh, tehtävää tässä fiskaalisessa vakauttamisessa sen vuoksi, että ne vain ylläpitävät hyödytöntä byrokratiaa. Esimerkiksi Saksassa. Miksi me tarvitsemme terveys- ja koulutus- ja kulttuuriministeriöitä, kun kaikki päätäntävalta näillä aloilla on alueilla? Ja lopuksi haluaisin kiittää Palloa ja hänen tekemästään hyvästä työstä. Kiitos. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Τρεμόσα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Kiitoksia sitten Eikut, joka edustaa vihreitä. Kaksi minuuttia. wel, voorzitter. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin kiittää esittäjä Palonea hyvästä yhteistyöstä, kun tätä mietintöä laadittiin ja haluaisin äh, kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä, koska tässä mietinnössä annetaan hyvin selvä kuva siitä, mikä tilanne julkisessa taloudessa on. Me olemme kaikki samaa mieltä, että meidän täytyy huolehtia äh, tarkka ja katsoa tarkkaan julkista taloutta äh, ja rahoitusta pitkällä aikavälillä. Tämä on hyvin selvää. Mutta se, mitä tässä mietinnössä hyvin selvästi myös sanotaan, on, että euroalueella on ongelmia ja että talous tulee kutistumaan vuonna 2013 ja tämä johtuu osittain siitä agendasta, jota on toteutettu viime vuosina, eli hyvin tiukkaa säästöohjelmaa on toteutettu. Meidän ei tule ainoastaan keskittyä leikkauksiin ja säästöihin, vaan meidän täytyy keskittyä myös investointeihin ja huolehtia siitä, että Eurooppa lähtee kasvuun ja erilaisille sektoreille, joilla voimme kasvattaa äh, kestävää kasvua. Se on myös hyvin tärkeää. Ja minulla onkin kysymys komission jäsen Olli Rehnille, joka sanoi, että itse asiassa monet näistä näkökulmista on jo otettu mukaan ja tässä oikeastaan vain äh, toistetaan se, mitä komissio jo tekee tällä ohjausjaksolla. No minä olen lukenut komission raportin ja ihmettelenkin tätä koska on itse asiassa äh, puhutaan siitä, että äh, verotusta siirrettäisiin pois työnteosta esimerkiksi ympäristökustannuksiin. No, äh, verotusta on ehkäpä siirrettävä. Me olemme lukeneet komission papereista, että esimerkiksi verokiertoa vastaan on taisteltava. On, olemme lukeneet suosituksia siitä, että on vähennettävä turhia puolustusmenoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tässä mietinnössä eh, näkee hyvin selvästi, että komissio on vasta puolitiestä. Kyllä tarvitaan pitkän aikavälin investointeja, mutta kuitenkaan vielä eh, ei eh, olla toteutettu kaikkia näitä asioita, kuten esimerkiksi se, että verotusta siirrettäisiin ympäristön suuntaan ja niin edelleen. Kiitos. E Sitten seuraava puhuja kaksi minuuttia. Strejek. Večer po druhé. Já v tomto plénu... Kiitoksia usein puhun hyvin kriittisesti täällä täysistunnossa ja siksi olen iloinen siitä, että nyt heti aluksi voin sanoa, että Palloinen mietintö sisältää monia hyviä elementtejä. Tässä on paljon hyvää. Tässä on paljon huomioita, joita voimme tukea. Ja tässä on sellaisiakin, joita voin suorastaan ylistää. Erityisesti arvostan sitä, että Palloinen on erityisesti puhunut siitä, että valtioiden hallintoa on uudistettava, jotta hallinnollinen taakka supistuisi. Byrokratian purkaminen on tärkeää ja se on myöskin täällä Euroopan parlamentissa todettava, koska myöskin Euroopan parlamentissa on paljon hallinnollisia esteitä. On hyvä, että Pallon on ehdottanut, että tarpeettomia hallinnon tasoja pitäisi poistaa. Eli se tarkoittaa, että rahoja ei enää tuhlata tässä mielessä. Lisäksi hän on ehdottanut, että meidän täytyy miettiä, minkä tyyppisiä tutkintoja tarvitaan työmarkkinoilla, ja sekin on myönteinen seikka. Ja myöskin hyvä on se, että olette puhuneet siitä, että työtä pitäisi verottaa vähemmän ja että pitää säästää menoista, jotka eivät ole tehokkaita. Tämän lisäksi meidän pitää puuttua verokilpailuun. Meidän pitää vähentää sääntelyä, mutta olettaisin, että voimme muokata näitä asioita vielä yhdessä. Mietintö sinänsä on hyvä ja olen iloinen siitä, että minulla oli näin paljon myönteistä sanottavaa tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Händel. Komission jäsenpuhemies, hyvät kollegat. Toisinpäin kuin monet muus, minä luin tämän mietinnön ja totesin, että tässä ohitetaan todella paljon realiteetteja. Otetaan ensin positiiviset asiat. Esittelijä on oikeassa, kun hän taistelee veronkiertoa vastaan ja että hän haluaa, että makrotaloudelliset epätasapainot tasapainotetaan. Mutta sitten minä siteeran. Hän sanoo, että tässä on liikaa painotettu esimerkiksi palkkojen leikkaamista ja hän ohittaa täysin IMFn suositukset. Ja hän sanoo, että esimerkiksi työttömyys ja kysynnän vähentyminen, äh, että sitä ei huomioida tarpeeksi. Sen lisäksi hän on äh, jättänyt huomiota sen, että Euroopan unionin markkinoilla spekulointi on johtanut siihen, että esimerkiksi valtioiden verot ovat nousseet. Eli tässä annettaisiin väärää lääkettä suurempina annoksina, eikä tämä johda siihen, että me pääsemme tästä ongelmasta eroon. Eli tämä johtaisi esimerkiksi siihen, että rikkaiden tilanne parannisi eikä tässä tueta jäsenvaltioita. Kolmanneksi täytyy jäsenvaltioissa huolehtia siitä, että me saamme aikaan hyviä työpaikkoja työ, työntekijöille. Meidän täytyy pyrkiä välttämään myös vanhusten köyhyys niin, että eläkkeitä parannettaisiin. Ja sen lisäksi valtion täytyisi, valtion suuruus ja yleiset yhteiskunnalliset kustannukset kulkevat myös käsi kädessä. Mutta tätäkään ei ole otettu esiin tässä mietinnössä ja sen vuoksi minä en hyväksy tätä mietintöä. Sanon hyvin selvästi, että tällaisilla mietinnöillä me vain vaarannamme EUn uskottavuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhtäläiset elinmahdollisuudet. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Stolojan kaksi minuuttia. Mulțumesc, doamnă președinte. Kiitos puhemies. ehdotus tai ehdotukset, joita Palonen on tehnyt tässä mietinnössä ja varsinainen tilanne jäsenvaltioissa vahvistavat uskoamme siihen, että me olemme menossa oikeaan suuntaan. Monia toimenpiteitä, rankkojakin toimenpiteitä on tehty jäsenvaltioissa, jotta olisi päästy eroon alijäämästä. Tänään, tänä päivänä Euroopan unioni on paremmassa tilanteessa. Sillä on tarvittavat välineet, jotta jäsenvaltiot voivat paremmin ohjata julkista talouttaan vakaalla tavalla. Haluaisin painottaa erityisesti sitä, kuinka tärkeä eurooppalainen ohjausjakso on. Se on erittäin tärkeä väline, joka on osoittautunut tehokkaaksi ja hyödylliseksi. Solidaarisuus Euroopan unionissa on ollut erittäin tärkeää talouksien äh, vakauttamisprosessissa tietyissä jäsenvaltioissa, mutta se, mitä todellisuus on osoittanut, on se, että vastuu, jokaisen jäsenvaltion vastuu omasta julkisesta taloudestaan, sitä ei voida välttää. Ihan lopuksi haluaisin vielä sanoa, että olen hieman huolissani siitä, että kun miljoonia, miljoonat ihmiset jäsenvaltioissa on, ovat joutuneet kestämään näiden säästötoimenpiteiden vaikutuksia, niin yritykset, erityisesti kansainväliset yritykset ja kansalaiset pyrkivät välttämään veroja jäsenvaltioissa ja käyttävät veroparatiiseja hyväkseen ja me odotamme edelleen komission aloitteita tällä alalla. Kiitos. Ο Kiitoksia. Ja sitten Juan Nok, puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Arvostan esittelijän työtä ja kiitän myöskin varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet hyvin rakentavia. Eli ei tämä tilanne ollut niin jännittynyt kuin ehkä vaikuttaa hyvä komission jäsen. Työ on siis kantanut hedelmää ja Euroopan parlamentti voi nyt hyväksyä tämän mietinnön suurella enemmistöllä. Tässä kompromississa on otettu suuria askelia eteenpäin budjettikeskustelussa ja tässä on ehdotettu tasapainoisia ratkaisuja, jotka eivät ole pelkästään säästötoimia, jotka ovat aiheuttaneet tuhoja Euroopassa kriisin alkamisen jälkeen. Pragmaattisesti tässä on mietitty sitä, miten velan purku ja kasvu voidaan yhdistää, ja tällaistähän Euroopassa on tarvittu jo vuodesta 2009. Mietinnössä ensinnäkin on todettu, että elpyminen kulkee julkisen tuotantoinvestointien kautta. Meidän täytyy ottaa käyttöön automaattiset vakauttajat, esimerkiksi kansalliset eläkejärjestelmät. Tämä on tärkeä kysymys, koska ilman kasvua ei voi myöskään olla talouden vakauttamista. Toiseksi tässä on pyydetty, että komissio julkaisisi hypoteeseja, jotka liittyvät näihin rakenteellisiin vajeisiin jäsenvaltioissa. Ja nyt kun on tehty näitä uusia arviointeja, niin meillä pitää olla vakauttamisstrategia ja lisäsäästötoimet voivat pysyvästi ajaa Euroopan taantumaan. Finanssipoliittisen uudistamisen kautta voidaan myöskin merkittävällä tavalla edistää vakauttamistoimia. Ja hyvät kollegat, nyt kun IMF äskettäin on myöntänyt virheensä, kun se on arvioinut säästötoimien vaikutuksia, olisi harmi, jos komissio yksin olisi tällä kannalla, jota on nyt kyseenalaistettu. Eli toivottavasti tämä mietintö voi nyt innoittaa komissiota ja myöskin neuvostoa sen työssä. Kiitos. Euh- Kiitoksia. Sitten Nils Turvalds. Ärade fru talman. esittelijä ensin kiitos esittelijälle. On hyvin helppoa olla samaa mieltä hänen johdonmukaisen linjansa kanssa, mutta joskus on ihan hyvä katsoa hieman taaksepäin ajassa ja silloin helpommin ymmärtää, koska ongelmat alkoivat. Vanha hyvä aika EU-ssa loppui vuonna 1973, mutta vanhasta tavasta valtiot elivät velaksi toivoin, että hyvät ajat palaisivat. Hyvien vuosien jälkeen tuli aika, jota voitaisiin kutsua rajalliseksi kauppasodaksi, jolloin devalvoitiin ja sitä kautta saatiin etua muihin ja tämä loppui sitten emun ja euron jälkeen. Nyt käydään tätä samaa rajattua kauppasotaa verosodalla. Tämä kilpailu vahingoittaa meitä kaikkia ja myös äh, heikentää sitä tarvetta, joka meillä on solidaarisuudelle ja sitä me tarvitsemme kansojen kesken. Erityistapaus on Kreikka. On vaikea mitata työttömyyslukuja taloudessa, joka vain laskee, mutta esimerkiksi nuorisotyöttömyys 56 prosenttia on pelottava. Me olemme velkaa eurooppalaisille siskoille ja velillemme hieman enemmän kuin mitä me nyt heille annamme. Kiitos. Kiitoksia. I agree with the premise of Mr. Poloni's report, and I thank... Niin, kiitos, kiitos tästä mietinnöstä, kiitos kovasta työstä, jota Polone on tehnyt. Ja tässä on paljon hyvää analyysiä siitä, että kuinka voidaan hoitaa julkista, julkisia varoja, mutta nykyisessä ilmapiirissä kun pyritään tarkemmin valvomaan julkista menoja, niin hallituksen pitäisi katsoa kaikilla tasoilla, että mihin julkista rahaa käytetään. Tässä otetaan esille esimerkiksi sotilasmenot ja pyytäisin, että oma hallitukseni pohtisi tätä, käyttää kymmeniä miljoonia puntia veronmaksajien rahoja tällaisiin hankkeisiin. Ja esimerkiksi Tukholmassa, Orlandan lentokentällä ei voida saada kunnolla näitä hankkeita käyteen. Kuinka voidaan ajatella meillä, että voidaan tehdä parempaa työtä veronmaksajien äh, rahoilla? En tiedä, kuinka tällaista huonosti, huonosti käytettävissä olevaa lentokenttä voisi olla hyvä hanke. Tässä mietinnössä sanotaan, että tällaisten hankkeiden sijasta, että meidän, emme, meidän ei pitäisi haaskata tätä rahaa. Meidän pitäisi järkevästi investoida työpaikkoihin ja kasvuun tuleva, tulevasta varten. Kiitos. Sitten Kleva Kekus, puolitoista minuuttia. Talous- ja rahoituskriisi, jota Euroopassa nyt on ollut, on vaikuttanut huomattavasti kaikkien jäsenvaltioiden julkiseen talouteen. Siksi EU:ssa on nyt kehitys pysähtynyt ja myöskin poliittinen vakaus on heikentynyt monissa jäsenvaltioissa. Ja kun ajatellaan sitä, miten taloustilanne tulee parantamaan ja millä tasolla työttömyys on ja miten köyhyys on lisääntynyt, niin on erittäin tärkeää, että finanssipolitiikan vakauttaminen sopeutetaan eri jäsenvaltioiden todellisuuteen. Säästötoimet on tasapainotteleva kasvutoimiin, talouskehitykseen ja sosiaaliturvaan. Finanssipoliittisen kurin on liityttävä solidaarisuuteen Euroopan tasolla ja yhteisten velka- välineiden pitäisi olla todellisuutta. Nuoret pitää ottaa eurooppalaisten ratkaisujen keskiöön ja on mahdollistettava heidän osallistumisensa työmarkkinoille ja heidän pitää olla mukana, kun mietitään tulevia ratkaisuja ja politiikkaa ja tämäkin on otettu esiin tässä mietinnössä. Joka vuosi jopa miljardi euroa menee hukkaan veronkierron ja veropetosten takia ja siksi jäsenvaltioiden pitää voimakkaasti reagoida – jotta voidaan palantaa tätä tilannetta ja pitää puuttua näihin ilmiöihin. Ja tästähän puhutaan lisää vielä tulevina kuukausina. Kiitos. Kiitoksia sitten Epping. Kiitos puhemies. Ihan ensiksi haluan sanoa, että minä tuen tätä Palonin mietintöä, mutta me tarvitsemme strategioita jäsenvaltioissa, jotta voimme vakauttaa taloutta vakauttamisen pitäisi perustua siihen, että vähennetään yli varojen ylikäyttöä, eikä niinkään puututa veroihin. Pitäisi myös tehdä rakenteellisia uudistuksia. Jopa Ranskassa pyritään uudistamaan työmarkkinoita, mutta enemmän tarvitaan. Ja onnittelen Ranskaa tästä edistyksestä, mutta on myös kuitenkin heikkoja kohtia tässä mietinnössä. Siinä on ehkä liikaa yritetty saada aikaiseksi kompromissia. Esimerkiksi EUn budjetti, jolla pyritään vähentämään näitä epätasa-arvoja, sosiaalisia ja makrotaloudellisia, ja myöskin puhutaan takesta, joka vain aiheuttaisi uusia ikään kuin kynnyksiä työmarkkinoille. tämällä tällä saattaa olla itseään vastaan tällä saattaa olla vaikutuksia, jotka menevät itseään vastaan ja siksi pidättäydymme äänestämästä. Kiitoksia. Ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensiksi puheenvuoro Elbenesille. Gratulálok Palóna képviselőtársam jelentéséhez. Kiitos. Onnittelen kollega Palonea hän on käsitellyt erittäin hyvällä tavalla tätä kriisiä ja vastausta kriisiin. Olen samaa mieltä hänen näkemystensä kanssa siitä, että jäsenvaltioiden välinen tilanne on hyvin erilainen ja sen vuoksi me tarvitsemme kasvustrategioita sekä maakohtaisia suosituksia. Ja meidän on otettava askel askelia, jotka ovat näiden kyseisten jäsenvaltioiden eduissa, jotta ne pääsisivät eroon tästä kriisistä. Konsolidointi on välttämätöntä, mutta se ei riitä talouden vakauttamiseksi. On tärkeää, että tässä on otettu esiin työn verotuksen vähentäminen. Ja Unkarissa Unkarin hallitus on huolehtinut siitä, että solidaarisuus on laajempaa ja tämä vaatii nimenomaan yhteistyötä kaikkien kanssa, eikä ainoastaan sitä, että asetetaan rajoituksia kansalaisten niskaan, vaan yrittäjien ja pankkien on osallistuttava tähän. Kiitos sitten pankki. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Olen samaa mieltä kuin kollegani ja haluaisin nyt kiittää esittelijää. Mitä tulee talouden tasapainottamiseen, niin sehän on hyvin ratkaisevaa, jotta kriisistä selvitään. Mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa myös, ettei meillä ole mitään samoja ratkaisuja kaikille jäsenvaltioille. Esimerkiksi jos joku kärsii verenkiertohäiriöstä, niin silloin määrätään erilaisia lääkkeitä riippuen siitä, onko kyseessä nuori vai vanha henkilö ja niin edelleen. Ja nyt on selvää, että nämä tiukat IMFn määräämät toiveet eivät ole toteuttaneet niitä toiveita, joita odotettiin. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomioita niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät välttämättä ole noudattaneet IMFn ehdottamia toimia, kuten esimerkiksi Unkari, koska siellä on todettu, että se ei ole tehokasta. Obrigada, Sra. Presidente. Não restam dúvidas sobre a cumplicidade da maioria do Parlamento. Kiitos, puhemies. Parlamentin enemmistön osalta on mainittu, että todellakin on minunkin maassani Portugalissa tämä tilanne on ollut hieman heikko ja nyt on tietyissä maissa tehty julkisen talouden alla toimia ja parlamentissa halutaan mennä pidemmälle. Ja tällä on vaikutusta työmarkkinoihin, myöskin yrityksiin ja sosiaaliturvaan, eläkeikään ja tuottavuuteen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä vaikuttaa palkkoihin ja täällä pyritään eh, kitkemään työttömyyttä ja köyhyyttä. Ja se, että vähennettäisiin tiettyjä hallinnon tasoja julkisella sektorilla – sitä on esitetty ja meidän pitäisi keskittyä työpaikkoihin ja kasvuun. Nämä toimenpiteet ovat sellaisia, jotka voivat parantaa tilannetta. Kiitos, ten Paška. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, návrh uznesenia Európskeho parlamentu o verejných financiách... Kiitos, puhemies. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys 2011-2012 ottaa esiin talousongelmat euroalueella, jotta voitaisiin palauttaa vakaus on välttämätöntä ryhtyä monenlaisiin toimenpiteisiin, erityisesti säästötoimenpiteitä kulupuolella esimerkiksi pitäisi keskeyttää sellaiset investoinnit, joilla on hyvin heikko tai ei lainkaan tuottoa. Ja sen lisäksi pitäisi uudistaa el- eläkejärjestelmät. Ja toisaalta on myös välttämätöntä hyväksyä toimenpiteitä, joilla parannetaan verotuloja esimerkiksi tukemalla yrityksiä ja työllisyyttä helpottamalla esimerkiksi uuden, uusien yritysten perustamisiin liittyviä sääntöjä ja poistamalla tiettyjä säädeltyjen ammattien, ammatteja koskevia sääntöjä. Me olemme maksaneet korkean hinnan sitä, että olemme siirtäneet eteenpäin tarvittavia uudistuksia. Sitten komission varapuheenjohtaja Olli Rehn, olkaa hyvä. arvoisa Kiitos, kiitos puhemies ja hyvät Euroopan parlamentin edustajat. Jälleen kerran haluan kiittää teitä tästä hyvin vakavahenkisestä ja hyvästä keskustelusta. Ja tämä sopiikin tähän aiheeseen, josta keskustelemme, koska julkisen velan korkea taso on erittäin tärkeä asia, josta keskustellaan vielä tällä vuosikymmenellä. Aivan kuten sanoin alustuksessanikin kommenttina mietintöön, julkinen, julkiset varat Euroopan unionissa tilan, niiden osalta tilanne paranee ja myöskin markkinoiden luottamus hallitusten toimiin asteittain paranee, kun ajatellaan näitä talous, talouden alan toimenpiteitä. Tietysti tilanne hieman vaihtelee eri jäsenvaltioissa huomattavastikin ja siksi komissio soveltaa eriytettyä lähestymistapaa vakauttamisessa ja se ottaa huomioon eri haasteet jokaisessa erillisessä jäsenvaltiossa, kun se päättää vaadittavisista mukauttamistoimenpiteistä. Joissakin puheenvuoroissanne viittasitte näiden tekijöiden rahoituspoliittisten tekijöiden vaikutuksiin. Ja viime aikoina onkin tehnyt, tehty tutkimuksia IMFn teettämä tutkimuksia on julkaistu tällä alalla. Lokakuussa Olivier Banchal joka on ekonomisti ja Daniel Lee on myöskin ollut tekemässä tätä tutkimusta, joka sitten julkaistiin joulukuussa lopullinen versio siitä. Haluaisin sanoa tästä ihan lyhyesti. Olemme samaa mieltä IMFin kanssa siitä, että nämä tekijät ovat harvoin suurempia kuin yleensä silloin, kun talous, talouksiin, kotitalouksiin vaikuttaa nykyinen taloustilanteen. Olemme myös samaa mieltä siitä, että nämä julkisten menojen kerrannaisvaikutukset ovat erilaisia eri maissa, myöskin eri aikoina ja myöskin erilaisissa taloustilanteissa. Ja tämä, tästä lähtökohdasta, kun lähdetään, niin haluaisin erityisesti keskittyä kolmeen asiaan, joissa analyysi ja päätelmät, joita IMF ja joita komissio on tehnyt, ne ovat ikään kuin ovat lähentyneet toisiaan ja tämä on sitä, siis liittyy siihen keskusteluun, jota ekonomistien ja päättäjien keskuudessa on käyty. Ensinnäkin nämä kerrannaisvaikutukset liittyvät myöskin kasvuvaikutukseen, kun tehdään näitä vakauttamistoimenpiteitä. Sekä komissio että IMF ovat ottaneet erilaisia esimerkkejä, ovat samaa mieltä siitä, että kun ajatellaan sitä, kuinka kerrannaisvaikutuksia on aliarvioitu ensinnäkin vuonna 2010, kun monet maat täytäntöön panivat näitä talouden elvyttämistoimenpiteitä. On hyviä taloudellisia syitä sille, että miksi tällaiset määräaikaisina pidetyt toimenpiteet ovat sellaisia, joilla on suurempi vaikutus kasvuun niin että tämä niiden jälkeen tehty vakauttaminen, siinä tehdään täytäntöpane, jossa kasvun tai vaikutus kasvuun on sitten hieman heikompi. Sitten toisekseen kerrannaisvaikutukset liittyvät eh, näihin talouspoliittisiin toimiin, joilla pyritään vaikuttamaan kasvuun ja ne ovat saattaneet vaikuttaa jopa hieman laskuun. Ja tämä ei tarkoita sitä, että muut toimenpiteet olisivat vaikuttaneet parempiin tuloksiin tai parempaan kasvuun. Erityisesti maissa, joissa ei ole toteutettu uskottavaa vakauttamistoimenpiteitä, niissä on ollut sellaisia vaikutuksia, Ja viimeisimmässä raportissa nämä äh, ekonomistit sanovat, että pitäisi todellakin edelleen jatkaa tätä vakauttamistoimintaa. Yksi esimerkki, ajatellaan Italia 2011 vuonna loppuvuodesta. Italia siinä tilanteessa, jossa sen julkinen talous oli, jos se olisi edelleen ikään kuin alentanut näitä tavoitteita, niin se olisi johtanut siihen, että korkotasot olisivat todellakin nousseet merkittävällä tavalla. Ja tämä olisi ollut umpikuja julkiselle taloudelle. Eli tilanne todellakin riippuu aina yksittäisestä tapauksesta ja myöskin ajanjaksosta. Eli meillä ei todellakaan voi olla yhtä yleistä sääntöä, jota, joka pätisi kaikkiin olosuhteisiin. Sitten ihan lopuksi haluan vielä sanoa, että on olemassa empiiristä todistustietoa, joka perustuu vakavan akateemiseen tutkimukseen siitä, että julkisen velan tasot ovat haitta kasvulle, jos ne ovat liian korkealla tasolla. Ja euroalueella, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa, ovat liian korkealla tasolla tällä hetkellä, joten se, että velka jätettäisiin näille korkeille tasoille, se vaikuttaa haitallisesti kasvuun. Meidän pitää muistaa, että julkinen velka Euroopan unionissa on 60 prosenttia BKTstä ennen kriisiä, 5 vuotta sitten, ja se on noussut sieltä noin 90 prosenttiin tänä vuonna ja ensi vuonna. Eli on laajasti tunnustettu, että nämä julkisen velan tasot, jos ne ovat siellä 90 prosentin tai 100 prosentin tasolla, niin sitten niillä on kielteinen vaikutus talouden dynamiikkaan, joka sitten vaikuttaa siihen, että kasvu on hyvin alhaisella tasolla monien vuosien ajan. Ja siksi todellakin tarvitaan erittäin vaka- tai vakavasti harkittua talouden vakattamistoimia Euroopassa edelleen. Tässä yhteydessä haluan ihan lopuksi vielä sanoa, on keskusteltu paljon siitä, että pitäisikö meillä olla tiettyjä nimettyjä tavoitteita näissä rakennemuutoksissa ja sanoin, tässä aluksi, että meidän pitää soveltaa maakohtaisia eriytettyjä lähestymistapoja vakauttamisessa. Jokaisessa maassa pyritään vakauttamaan tai on määritelty tämä vakauttamistoimet siten, että keskitytään keski pitkän aikavälin tavoitteisiin ja mitä tulee rakenteelliseen vakauteen, niin sitten keskitytään myöskin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Tällä pyritään vähentämään vaikutuksia ja tästä syklistä syntyy. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kasvu mm, laskee odottamattomalla tavalla, niin maa voi sitten saada lisäaikaa, jolla se voi korjata näitä ylimääräisiä alijäämiä, kunhan se on pystynyt toteuttamaan näitä toimia. Tämä päätös tehtiin viime vuonna 2012 Espanjan, Portugalin ja Kreikan osalta. Aivan kuten sanoin, meidän ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että julkisen velan taso on hyvin korkealla ja siksi meidän pitää yksinkertaisesti vain olla johdonmukaisia ja pyrkiä vakauttamaan julkista, julkista taloutta myöskin kestävän kasvun vuoksi ja jotta Euroopassa saataisiin työpaikkoja luotua. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Sitten esittelijä Paloinen. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä vielä kerran ja muita puheenvuoron käyttäjiä, koska tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Tämän lähestymistapa, joka on osoittanut tehokkaaksi, ja monet kollegat ovat puhuneet hyvin mielenkiintoisesti erilaisista tarkistuksista, joita on esitetty ja joista on sitten laadittu kompromissitarkistuksia – ja olet oikeassa komission jäsen. Meidän pitää olla valppaina, koska kriisi ei vielä ole ohi. Eli meidän täytyy vielä katsoa, mitä pitää tehdä. Meidän täytyy miettiä, millaista lääkettä määrätään tähän sairauteen. Joskushan lääke on pahempi kuin itse sairaus, kun ongelmia käsitellään liian pinnallisesti. Ja olen komission jäsenen Reinin kanssa samaa mieltä siitä, että finanssipoliittinen vakauttaminen on avoin kysymys. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla jatkamme tätä keskustelua. Eli kenelläkään ei ole mitään yleisratkaisua näihin ongelmiin. Eli tästä on eri toimielimissä erilaisia kantoja. Ja meidän täytyy oikealla tavalla yhdistää näitä verotus- ja leikkauskysymyksiä. Eli ei ole mitään yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille. Ja nämä suuret erot eri jäsenvaltioiden välillä edellyttävät, että meidän täytyy ottaa huomioon kansalliset tilanteet ja erityispiirteet, esimerkiksi Kreikka, Italia, Espanja, vähän enemmän näitä Etelä-Euroopan maita – mutta näissä on hyvin erilaisia tilanteita. Eli meidän täytyy nyt löytää oikea yhdistelmä, jotta voimme edetä näissä kysymyksissä. Ja oikea, meidän täytyy miettiä, mikä on oikea ratkaisu, eli kasvun yhdistäminen talouden vakauttamiseen. Meidän pitää puhua näistä kahdesta asiasta yhtä aikaa. Jos me emme puhu kasvusta, niin silloin saatamme keskittyä liikaa vain verotukseen ja silloin me joudumme noidan kehään liittyen julkisiin menoihin ja taantumaan. Eli tästä aiheesta uskon, että meidän täytyy jatkaa vielä pohdiskelua sekä ideologisesti ja meidän täytyy etusijalle ottaa, kuten kollegat ottivat esille, niin meidän täytyy etusijalle laittaa kansalaisten edut. Kiitos paljon, hyvät kollegat. Nyt päätämme tämän keskustelun ja huomenna kello 12 äänestetään tästä mietinnöstä. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle valtion tukien uudistamisesta. Ja ensiksi puheenvuoro Sanchez Presedolle, kysymyksen laatija. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puhemies.